jäsentä todella tarvitaan vaatimaan päätösvaltaisuuden tarkistaminen. No niin, me äänestämme. Aivan ensiksi äänestämme tilanteesta Sri Lankassa. Äänestämme päätöslauselma esityksestä GUE-NGL-ryhmän ja vihreiden äänestämme äänet puolesta. Ε, Äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Medina Ortega, työstyspuheenvuoro. Estoy presente en esta... Minä olen läsnä täällä, mutta sosiaalista en halua osallistua tämän äänestykseen, mutta siis läsnä olen. Ora, το καταγράφουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει... No niin, tämä on pantu merkille. Kiitoksia. Siis selvä enemmistö oli tämän tuloksen takana. Seuraavaksi tarkastelemme yhteistä päätöslausumaesitystä neljältä ryhmältä. Ei tarkistuksia. Chanok haluaa kuitenkin esittää suullisen tarkistuksen. Um, I'm asking for a Pyydän viime hetken muutosta suulliseen tarkistukseen, jos parlamentti sallii, koska nyt olemme onnistuneet saamaan äh, korjaamaan tämän hämmennyksen sekannuksen. Tässä on tällainen non-fire period, eikä se ollut mitenkään järkevää, joten muutimme sen ceasefire tulitaukoon. Ja nyt on käynyt ilmi, että varsinainen teksti julkilausumasta, jossa on mukana EU, käyttää sanaa, joka on outo, mutta he käyttävät sitä no fire period. Voisimmeko siis muuttaa tämän non-fire, non-fire, eikä ceasefire, joka on tullut tauko. Tämä on tämä virallinen yhteispuheenjohtajiston teksti. And, and including of course the No niin, vastustaako joku tätä Chanokin suullista tarkistusta? Jaha, Matsakis. Niin, kai tuossa on jotain muutakin vielä ja no, mielestäni eh, herra Tännokin pitäisi kertoa meille, mitä muuta tässä on, mikä muu pieni muutos ennen kuin me äänestämme. Including the word humanitarian aid, which is just... Uh, Mukaan lukien inhimillinen humanitaarinen apu, jota tulee selväksi, mistä avusta on kysymys, mutta tärkeää on julistaa tällainen non-fire period, jota käytetään tässä virallisessa julkilausumassa. No niin, hyvä. Tämä on siis muutos, jota Tanok esittää suullisesti. Jaha, herra äh, Romeva. Romeva, Herra Romeva. No, no, tässä nyt kyllä minun mielestäni teoreettisesti tämä suullisen, suullisen tarkistuksen mukaan meillä olisi ceasefire eh, eikä tämä non-fire. Ymmärsinkö minä väärin? Siis minä luulin, että tässä nyt nimenomaan pitää olla tulitauko eli ceasefire. Herra Chanok teki tämä meille aivan selväksi ja näin se ei ollut. Hän puhui nimenomaan eh, tästä lopullisesta tarkistuksen versiosta, tästä uudesta tarkistuksesta ja kukaan ei vastustanut sitä, joten me äänestämme Tanokin suurista tarkistusta puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Eli kohta kaksi muutettiin näin. Seuraavaksi Ja Tanokilla on tähän vielä toinen suullinen tarkoitus, olkaa hyvä. Napa? No niin, okei. Okay. Tanok. I've just realized it looks like from the... Olen juuri äh, huomannut, että kun äh, luetaan nämä järjestyksessä, minä oikeastaan luin suullisen tarkistuksen äh, Äh, johdantosan kappaleeseen K ja äh, pyydän anteeksi tätä sekaannusta ja nyt me muutamme äh, kappaletta kaksi, joten sen takia meillä on hiukan sekaannusta tästä. joten voisimmeko vaihtaa näiden paikat äänestyslistassa? Pyydän anteeksi, koska nämä ovat väärässä järjestyksessä. Minä halusin siis minä luin tämän muutoksen, joka tehdään johdantosan kappaleeseen K, eikä kappaleeseen 2, ja se on kuitenkin se, mikä teemme seuraavaksi. Pyydän anteeksi tätä sekaannusta, puhemies. Meidän on siis palattava tähän, että äänestämme muutoksesta kohtaan kaksi. Hyvä on, hyvä on, herra Tanok. Nyt täytyy kuitenkin olla hiukan varovainen tässä. Eli siis kohta kaksi. Lukekaa nyt vielä tämä suullinen tarkistus kohtaan kaksi. Ja kuunnelkaapa nyt hyvin hyvät naiset ja herrat, että tiedätte missä mennään. Herra Tanok, olkaa hyvä. Uh, for paragraph two. Kohdassa kaksi, josta piti viimeksi puhua, uskoa, että sotilasvoitto, niin kuin Sri hallitus on ennakoinut, ei estä sitä, etteikö täytyisi löytää poliittista ratkaisua, jotta varmistetaan pysyvä rauha niin kuin äänestyslistassa on todettu. Ωραία. Hyvä. Vastustaako joku tätä? Ei, joten äänestetään äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi siis. Ja se on nyt näin muutettu. Seuraavaksi tämä Joren Tosan kappale K. Siitä me jo äänestimme. Jaha, Matsakis. Vote on recital Keina. Niin, jotta tekisimme oikein, niin meidän nyt kai täytyy äänestää osan kappaleesta K, eikö? Για να ξεκαθαρίσει το θέμα, No, ähm, tehdään näin. Eli Tanok, voisitteko vielä kertoa meille, miten äh, tämä tarkistus johdantoson kappaleesta K kuuluu. Toista vielä herra Romevalle. Tässä pitäisi nyt suullisesti muutettuna, kun taas Tokion yhteispuheenjohtajat yhdessä pyysivät, että Sri hallitus ja LTTE julkaisivat tällaisen non-fire periodin, jotta sairaat ja haavoittuneet pääsivät pois ja voitaisiin antaa humanitaarista apua siviiliväestölle. Ωραία. Πιστεύω δεν parki τώρα παρεξήγηση. No niin, nyt asia on hyvin selvä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siis johdan tuossa kappale K on nyt näin muutettu. Ja seuraavaksi äänestämme koko tekstistä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi on vuorossa äänestys kuudesta päätöslauselmaesityksestä, jotka liittyvät burmalaispakolaisten tilanteeseen Taimaassa. Herra Tanok on tehnyt suullisen tarkistuksen kohtaan kaksi. Herra Chanok, kertokaa meille nyt selvästi, että mikä tämä suullinen tarkistus kohtaan kaksi on, koska teillä on myös muihin kohtiin suullisia tarkistuksia. Nyt kohta kaksi. The, the officials have... Kiitoksia puhemies. Huomaan jälleen kerran, että äh, tässä... Äh, ei ole laitettu näitä suullisia tarkistuksia oikeaan järjestykseen, joten nyt valitsen tämän oikean. Siis kohtaan kaksi haluamme lisätä loppuun, että lisäksi tarkoituksellinen köyhyyttäminen, verotus ja maan poisotto. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta, ei joten siitä voimme äänestää. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kohta viisi. Ja Tähänkin on suullinen tarkistus Tänokilta. Olkaa hyvä. Micro, please. Seuraava suullinen tarkistus kappaleeseen viisi. Toivottaa tervetulleeksi tai hallituksen yhteistyön yhdistyneen kansakuntien pakolaisten korkean edustajan kanssa ja vaatii, että tuetaan ja lisäksi vaaditaan, että tai hallitus allekirjoittaa YK julistuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan pakolaisten asemasta. Kiitos. Kiitoksia. Voimme äänestää tästä tarkistuksesta. Näin muutettuna puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten meillä on vielä tämä kohta kuusi. Ja siihenkin äh, Tanakin suullinen tarkistus. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Luen tämän koko tekstin. Korostaa tätä venepakolaisongelmaa, joka koskettaa tai aluetta ja vaatii, että äh, tai hallitus, tai maan hallitus tekee yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Ja ö, tässä korvataan ministeri permanent secretary sanoilla ja vetoaa eh, erityisesti tai puheenjohtajaan ja eh, kansainvälisen järjestöihin, jotta ne työstäisivät tätä ongelmaa. Eh, Kiitoksia, herra Tsanok. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä kohdan seitsemän jälkeen meillä on liberaalien tarkistus puolesta vastaan. tyhjä. Hylätty. Sitten meillä on vielä äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan jälkeen liberaalien tarkoitus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt öö, johdanto-osan kappale Ehen, suullinen tarkistus. Herra Tänakilta, olkaa hyvä. E. Puhemies, Johdantoosan kappale E, sen pitäisi olla seuraavanlainen. Ottaa huomioon, että yhdistyneiden kansakuntien pakolaisvirasto on ilmaistut huolensa burmalaispakolaiden huonosta kohtelusta saatujen tietojen johdosta ja saanut pää joidenkin 126 rohingya-pakolaisen luo, jotka ovat vielä Taimaan viranomaisten huostassa. Υπάρχει αντίδραση? Όχι. Υπέρ, ψηφίζουμε υπέρ. Hyvä. No niin, sitten äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty. Ja nyt koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi me siirrymme seuraavaan aiheeseen, seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä yhteinen päätös, äh, esitys Brasilian kieltäytyminen luovuttamasta Cesare Battistia. Nimenhuutoäänestyksellä Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 46